Tämän päivän kokous välitetään suorana nettiin. Tulkkaus on saatavilla 16 kielellä. Ja nyt pyytäisin teiltä hieman, hieman tarkkaavaisuutta, koska on, tämä koskee muutosta sääntelyyn 13.08.2013. Se on YMJtä koskeva asia, johon on tehty korjaus. Kyseessä on todellakin YMJ-säädöstä, asetus 13.08.2013 koskeva korjaus johtuen julkaistussa tekstissä ilmenevästä teknisestä virheestä. Tämä korjaus on jaettu teille kokousasiakirjojen kanssa. Artiklan 141 kohta 2 on lisätty sana iso glukoosi vahingossa johtuen taikka tekstin laatimisen loppuvaiheessa ja se pitäisi poistaa, koska siitä tulee tarpeettomia velvoitteita sektorin toimijoille. Tämä korjaus koskee kaikkia kieliversioita ja näin ollen korjaus on virallisesti hyväksyttävä täysistunnossa. Mikäli tälle valiokunnalle korjaus kelpaa, niin korjaus tehdään seuraavassa täysistunnossa Strasbourgissa. Onko tähän huomioita? Ei. Hyvä, siis menemme tällä tavalla eteenpäin. Toinen tärkeä ilmoitus. Pyydän, että kaikki ole sitten paikalla koktailtilaisuudessa tämän salin ulkopuolella kokouksen jälkeen niin, että voimme yhdessä juhlia mielestäni merkittävän vaalikauden loppumista. Mielelläni juhlisimme sitä yhdessä kaikkien jäsenten kanssa kello 18.30 tuossa salin ulkopuolella. Kolmas tiedonanto koskee Pirillon mietintöä valvonnan kustannuksista. Tehän kaikki muistutte, että tällä, tässä valiokunnassa äänestimme tarkistuksen puolesta, jonka mukaan suljetaan pois maatalous, näistä valvontakustannuksista. Tämä meidän tarkistuksemme sai suuren enemmistön valiokunnassa. Se on kuitenkin hylätty ympäristövaliokunnassa. Näin ollen teemme nyt työtä ja keräämme allekirjoituksia ja yritämme esittää tarkistusta uudelleen täysistunnossa. Emme voi muuta kuin ehdottaa sitä 40 allekirjoituksen kerran koska meillä ei ole enää aikaa ehdottaa sitä valiokuntana. Mutta haluaisin pyytää, mikäli vain olette yhtä mieltä, että tukisitte tätä allekirjoitusten keräämistä. Uskon, että on tärkeää sulkea pois maatalous. Tehän myöskin tiedätte, että viljelijät jo nyt joutuvat tämän edollisuuden takia maksamaan. Albert Desson on Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä. Paolo. Juuri tämä kohta, josta puhuitte, että, että haluttaisiin vielä täysistuntoon, niin tukisin sitä kovasti ja omassa ryhmässäni yritän myös, että mahdollisimman paljon allekirjoituksia saataisiin, koska mitä enemmän yli 40 sen parempi. Ehkä saadaan suuri luku kasaan ja pyytäisin muitakin ryhmiä siihen, että keräävät myös allekirjoituksia että sitten tulee vahva mandaatti, kun se viedään täysistuntoon. Grazie Albert. Kiitos Albert. Luis Kapulas ei ole vielä tullut paikalla. SD-ryhmässä sitä puhuttiin ja uskon, että he tukevat. Brita, ole hyvä. Ja, ich werde sehen, wie sich unsere Kollegen positionieren und äh, gucken, wie viel von uns. Katsotaan, miten monet meistä voivat tämän allekirjoittaa. Kyllä meiltäkin varmaan varmaan joitakin tulee. Grazie Britta. Kiitoksia Britta. Kiitoksia kollegat. Nyt mennään eteenpäin kohtaan kolme. Keskustelua afrikkalaisesta sikaruttoa epidemiasta ja Venäjän asettamasta tuontikiellosta Euroopan unionista peräisin olevalle sianlihalle. Tämä, tänään päiväisen kokouksen aloitamme siis keskustelulla sianlihasta. Tämä Tähän tapaukseen liittyy useat tapaukset sikarutosta Liettuassa ja Puolassa. Sairautta on ilmennyt vain hyvin rajallisesti ja hyvin pian on ryhdytty rajoittamistoimenpiteisiin Euroopan lainsäädännön mukaisesti, mutta tästä huolimatta Venäjä on reagoinut ja asettanut tuotteen, tuontikiellon kaikelle eurooppalaiselle porsaanlihalle. Ja tämä aiheuttaa merkittävää ja merkittäviä markkinahäiriöitä EU:ssa. Meillä on täällä tänään varapääjohtaja Ladislav Mikom, saanko pääosastosta tervehdin häntä ja hän voi vastata kysymyksiimme koskien nykytilannetta ja toimia, joilla tilanteeseen puututaan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron varapuheenjohtaja Kirskille, joka on pyytänyt tämän keskustelun käymistä. Olkaa hyvä kollega Sikirski ja sen jälkeen otamme puheenvuoropyyntöjä ja annamme puheenvuoron pääjohtaja Ladislav Mikolle kysymyksiin vastaamista varten. Olkaa hyvä. Pani przewodniczący, na początku... Puheenjohtaja, aluksi haluaisin kiittää, että on tämä mahdollisuus keskustella valiokunnassa asiasta, kun asia on tärkeä. Tammikuun lopulla kerroinkin jo kahdesta sikaruttatapauksesta Liettuassa – Venäjän federaatio kielsi sitten tuonnin sikalihalle, sianlihalle koko EUn alueelta. Myös Puolassa on kaksi kuollutta villisikaa ihan valko rajan lähellä, jossa tämän sairauden lähde on. Tuontikielto asetettiin vaikka Puoli ja Liettua lähtivät tiukkoihin toimiin, joiden tarkoituksena on estää viruksen leviäminen alueellistamisen periaatteiden mukaan. Ja sikarutotapauksia ei ole löytynyt uusia. Haluaisin muistuttaa, että rutosta ei ole uhkaa ihmisten terveydelle. Haluaisin tässä myös ilmaista hyväksyntäni niille toimille, joihin, joissa jäsenvaltiot ovat lähteneet keskusteluihin Tässä rikotaan eurooppalaista solidaarisuutta, yhteisiä sisämarkkinoiden säännöksiä ja komission kompetenssia kun ajatellaan näin vaikeaa kumppania, joka Venäjä on, niin tässä täytyy olla johdonmukainen käyttäytyminen EUn puolella. Tuntikiellon jäl- asettamisesta on kaksi kuukautta ja edelleenkään ei ole tulevaisuuden näkyviä sovu- sovusta. Unionin tuottajat ja lihanviejät kokevat miljoonien eurojen tappioita joka viikko. Jokainen uusi päivä vientikielossa tarkoittaa kriisin syvenemistä. Nytkin jotkut kaupankäyvät ja tuottajat ovat konkurssin partaalla. Ja myös, myöskin työllisyys on pahenemassa tämän vuoksi. Myöskin siellä ihan hinta ja käyttö on vähentynyt. Tämän viikon alussa Venäjän federaation viranomaiset informoivat, että 7. huhtikuuta lähtien, siis tästä päivästä lähtien, Venäjä laajentaa tähän astista vientikieltoa puolesta ja Liettuosta eh, sienlihassa myöskin jalostettuisiin tuotteisiin, joissa on sienlihaa. Eli tämä astuu voimaan tänä päivänä Myöskin siis jalostetut tuotteet, joissa on sianlihaa, niitäkään ei voida viedä näiden kahden maan alueelta Venäjälle. Tämän, tämän tilanteeseen liittyen haluaisimme kuulla komission selvityksen ja pyytää jatkotoimia, jolla tämä diskriminoiva ja kansainvälisten kauppasääntöjen vastainen toiminta voitaisiin, tai toimet voitaisiin poistaa liittyä Ebola kohtaan. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sikirski. Nyt aloitamme keskustelun. Kolme kollegaa ovat ilmoittaneet Fassikirski, Jägerli ja vielä kolmas. Olkaa hyvä. Vasekovski, vicepresidente. Vasekovski, varapuheenjohtaja. Dziękuję bardzo. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin. Täydellinen vientikielto on nyt sitten sianlihan viennille puolesta ja Liettuasta. Ja tämä Venäjän viranomaisten päätös saa meidät kysymään, että onko EU todellakin yhtenäinen markkina-alue. Koska jos kolmannet valtiot tässä tapauksessa Venäjä, mutta tietysti muutkin valtiot voivat tehdä näin, jakaa nämä markkinat ja valita ne maat, joihin tällaisia kieltoja asetetaan, joistakin viedään, joistakin ei, mikä tarkoittaa, että Eurooppa ei ole yhtenäinen markkina-alue. 28 eri markkina-aluetta on siellä. Eli odotamme EUlta, komissiolta päättävästä toimintaa. Ei voida sallia sitä, että mikä tahansa valtio rikkoisi tätä yhtenäisyyttä Euroopan markkinoilla. Ja toisaalta tietysti on niin, Sikirskian tästä puhui, että jotkut valtiot yrittävät sitten ominpäin hyödyntää tätä tilannetta ja tehdä omia, ajaa omia etuja. Tietysti syytämme Venäjää, mutta myös niitä maita, jotka yrittävät hyötyä tästä. Se on kaikki eurooppalaista solidaarisuutta vastaan ja, äh, peria- ja niitä periaatteita vastaan, jotka koskevat eurooppalaista yhtenäistä markkinaa. Paradoksitilanteessa on siinä, että tämä afrikkalainen sikaruttohan esiintyy Venäjällä. Ei Euroopalta Venäjälle, vaan toisinpäin. 200 täyttipäsäkettä tietääkseni on löydetty Venäjällä. 600 kollega kertoo, ehkä minulla ei ole enää päivitetty tiedot. Puolassa on kaksi tapausta villisioissa, ei edes tavallisissa sijoissa, vaan villisioissa. Ja nyt Venäjä kyynisesti mielestäni tämänlainen kosto siitä, että Puola on ollut poliittisesti mukana Ukrainan asiassa. Ja krimin asia on tässä myös mukana kyynisesti. Venäjä ottaa tällaisen kielon käyttöön, vaikka ei ole mitään perusteita, koska afrikkalainen sikarutto on Venäjällä eikä Euroopassa. Tämä on yksi kysymys. Sitten toinen. Siis tämän verran omia kommentteja. Sitten vielä kysymys komissiolle. Ensinnäkin, harkitseeko komissio minkälaisia korvauksia viljelijöille tämän tartunta-alueen ulkopuolella? Tässä on kuntia Puolassa, joissa sairaus on aiheuttanut rajoituksia, tällainen suoja-alue. Mutta sitten on maanviljelijöillä ongelma kaikkialla Puolassa, jotka, jotka kun hinnat putoavat siellä, niin heille aiheutuu suuria menetyksiä. Onko tässä asiassa johonkin toimiin ryhdytty tai ollaanko ryhtymässä? Puolan hallitus on myöskin eh, pyytänyt tällaista korvausta tämän suojelun ulkopuolella olevien maanviljelijöille. Ja komissio oli ottanut käsittelyyn tätä Puolan hallituksen pyyntöä. Haluaisin, että, että vahvistaisitte tämän tiedon, onko tällainen pyyntö tullut hakemus, eli korvaus kaikille maanviljelijöille, sienkasvattajille, jotka kokevat menetyksiä tämän afrikkalaisen sikaruttotapauksen vuoksi. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja Wojciechowski, sitten Jägel ja Reimers. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja pupua eläintautistrategiastamme. Siitähän päätämme ensi viikolla Strasbourgissa. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa, että meidän täytyy olla solidaarisia eurooppalaisina, Euroopan unionina osana yhtenäismarkkinoita näiden kosketettujen kanssa paikan päällä. Ja haluaisin myöskin kysyä komissiolta, että miten tuette rahoituksellisesti näitä viljelijöitä, siihen kasvattajia näillä alueilla, mutta myöskin jotka ovat suojelun ulkopuolella. Haluaisin painottaa, että tämä on kovin vakava asia, että että se voi koskettaa meitä kaikkia EU-ssa muodossa tai toisessa. Ja mm, tässä meidän pitäisi aina esiintyä yhtenäisesti solidaarisesti. On yksittäisiä kollegoita, jotka, haluaa, jotka haluavat äänestää kumoon muutoksia eläintautistrategiassa niin, että jäsenvaltiot voisivat erikseen suojautua ja tehdä omia ohjelmia. Ja juuri tätä taustaa vasten, joka meillä nyt on, niin haluaisin pyytää, että jätetään nämä muutokset sinne sisään. Että yksittäinen jäsenvaltio, että kun on tällainen tapaus, niin hänellä on sitten äh, mahdollisuus tehdä jotain itse ja esittää myös vaatimuksia. Tätä pidän kovin tärkeänä ja haluaisin pyytää kollegoita siihen, että nämä että että ne, jotka haluavat sitä ulos, kumoon nämä tarkistukset, niin eivät tee niin, vaan että tässä solidaarisesti toimimme. Grazie Elisabeth. Britta. Kiitoksia Elisabeth, sitten Britta ja Kalinowski. Ja, danke schön. Kauppapolitiikka-ongelmia tulee esille Venäjän kanssa koko ajan. Schmallenberg-viruksen kanssa oli, joka aiheutti neuron kasvatukselle suuria menetyksiä Ja aina on samanlaista käytäyttämistä, joka aiheuttaa epäilyksiä, että miten on mahdollista, että että Euroopassa pystytään erottamaan kauppapolitiikka ulkopolitiikasta, mutta siellä ei. Miten komissio tätä nyt käsittelee, koska tässä on kaksi eri salkkua komissiossa, eh, ihan eri ihmiset näistä resursseista vastuussa. Saatteko aikaisemmin, että nämä molemmat osastot nyt sitten Venäjä kauppapolitiikka voisivat tehdä lähes yhteistyötä vai ei? Kiitoksia, Britta Reimers. Sitten Kalinowski ja Albert panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Noin vähän yli viikko sitten eläinlääkintäviranomaiset Venäjällä ottivat yhteyttä komissioon, jotta voitaisiin esittää luettelo kaikista jäsenvaltioista, niistä laitoksista EU:ssa. ssa jotka tuovat Puolasta ja Liettuasta sianlihaa ja jalostavat sitä. No sitten Venäjä voisi näille laitoksille asettaa kiellon. Ja nyt on komission edustajille minulla kysymys. Mitä komissio aikoo tehdä tässä yhteydessä? Tiedän tietysti, että komissio pyrkii tekemään valituksen maailman kauppajärjestöön tässä asiassa, mutta entäs sitten kysymys Venäjän puol- osapuolesta? Jos komissio täytti Venäjän pyynnön, niin se tarkoittaa siis sitä, että Venäjä saavuttaisi tavoitteensa, ihan täysin poliittisen tavoitteen, että lyödä kiilaa jäsenvaltioiden väliin, mitä ei voida sallia, ja pakottaa EUlle omat poliittiset standardit, täytyy itse asiassa sanoa, tästä alueellistamisesta tässä afrikkalaisessa sikarottoasiassa. Tästä jo puhuttiin tänään. Kansainvälisen eläintautijärjestön säännöt hyväksyvät tai sanovat sen, että tämä itämisaika on 15 päivää tässä sairaudessa. Eli kun uusia tapauksia ei ole tullut ei Puolassa eikä Liettuassa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä virus ei ole levinnyt. Koko eu alueella ei ole näin. Ihan äskettäin vielä Venäjä tunnusti nämä standardit ja tosiasiat, minkä se vahvisti kirjeessä 12. maaliskuuta tätä vuotta, jossa jalostetut tuotteet EUsta niiden vienti sallittiin. Ei tietysti tästä tiukasti määriteltyltä suojelualta, mutta periaatteellinen kysymys on, että mitä komissio aikoo nyt tehdä tässä Venäjän pyynnön suhteen. Tästä korvausasiastahan kysyttiinkin jo. Kiitoksia. Grazie Kalinowski. Kiitoksia Kalinowski, Albert Des ja sitten seuraava. Danke, Herr Vorsitzender, danke Paolo. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että tässä täytyy ottaa huomioon se, että Euroopassa ollaan solidaarisia – Tiedämme maitosektorilta kuitenkin, että sanktiot voivat olla ää, äh, tällaisia äh, mielivaltaisia. Meillähän on 16 osavaltiota Saksassa ja kollega Sikierski Saksassa on jo koettu se, että jotkut osavaltiot maitotuotteissa, niillä on tullut kielto, toisille ei. Ja Venäjän osapuoli on sitten äh, asettanut kielon meijereille kun ajatellaan, jotka ovat siis sertifiointijärjestelmässä Euroopassa parhailla paikoilla, eli tämän näkee tämän mielivaltaisuuden tässä ja sattumanvaraisuuden. Mutta toinen kysymys komissiolle. Mehän emme tiedä, miten Ukrainan tilanne nyt jatkossa kehittyy. Ja jos Venäjä nyt sitten ryhtyy jatkossakin jatkosotilastoimiin, niin sitten poikottitoimet uhkaavat Venä- lännen puolelta. Ja tässä tulee kysymys komissiolle, onko tässä strategiaa jos Euroopan puolelta poikotoidaan Venäjää, eikä sitten olisi enää vientiä Venäjälle. Minua, tämä minua kiinnostaisi, jos tällaisia harkintoja on. Eli, eli onko tässä jotakin harkintaa Euroopan sisällä? Sitten miten viljelijöitä ja kasvattajia käsitellään, jos Euroopan puolelta tulisi poikotti Venäjä kohtaan? Grazie. Kiitoksia. Sitten oli Nitschak ja Jaar. Kiitos. Minäkin haluaisin kysyä komissiolta tästä solidaarisuudesta. Tuntuu, että komission vientiluvut Venäjään sijaan ruhoista, mutta myös jalostetuista tuotteista muista maista kuin Puolasta ja Liettuasta näihin viedäänkö Venäjälle, onko viety viime päivinä tai viikkoina, koskeeko tämä vientikielto kaikkia yhtäläisesti, se on tärkeä tieto. Toinen kysymys, seuraako komissio Venäjän tilannetta, mitä siellä on esimerkiksi varastoja ja tietääkö komissio, että mitkä muut maat, ovatko siellä, onko siellä vienti kasvanut, miten Venäjä täydentää nämä äh, puutteet, joita tästä vientikielosta EU-sta johtuu? Grazie, Lenicek. Peter... Kiitoksia sitten Petri Jarkko. Danke, Herr Gerade weil uns ja Russland... Kiitos puheenjohtaja. Tällaisissa tapauksissa tietysti tiedämme, että Venäjä veto eläintautiasioihin, sitten kauppapolitiikka, sitten poliittisia harkintoja mukaan. Mielestäni Venäjä on tällainen epäluotettava kauppakumppani, niin tästä yhteydessä kysymys komissiolle, miten keskustelut menevät Venäjän kanssa, miten toteutetaan yhtenäisiä sisämarkkinoita Venäjän suhteen ja onko komissiolle, tietääkö se, että jotkut haluavat sitten toisten peesissä äh, etsiä omia äh, etujaan ja hajota hallitsevana periaate ja tällä Venäjällähän on aika monen asiantuntija Venäjä. Eli Eli jos on viitteitä siitä, että eri jäsenvaltiot yrittävät omaa asemaansa tässä vahventaa, niin miten komissio tätä käsitteli, jos näin on? Onko keskusteluja asiasta jäsenvaltioiden kanssa, koska tällainen kriisi tulee varmaan jatkossakin ne voi tulla ja sitten jos me emme puolusta yhtenäisiä sisämarkkinoitamme, niin Venäjä voi käyttää sitä hyväksi. Meidän täytyy Tietysti oikeutettu intressi aina voi tässä tapauksessa olla, mutta täytyy ymmärrettävästi ja järkevästi tietysti toimia johdonmukaisesti. Bene. Grazie Pedro. Kiitoksia Peter. Nyt annan puheenvuoron johtaja Ladislav Mikolle. Hän voi vastata kysymykseen. Haluamme kuulla uutisia tästä vientikielestä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair and honorable Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Minä yritän valottaa hiukan tätä tilannetta, myös vastata teidän kysymyksiinne. Aivan ensiksi minun on sanottava, että komissio on ollut hyvin läheisissä yhteyksissä venäläisen osapuolen kanssa jopa ennen tilannetta aivan kuten täällä juuri kuvailtiin, afrikkalainen sikaruutto alkoi useita vuosia sitten jo Georgiassa ja se levisi Valko-Venäjälle, Venäjän alueelle ennen kuin se tuli Euroopan unionin rajoille. Me painotimme, että pitää ryhtyä toimenpiteisiin Venäjän federaation alueella ja mm, me annoimme myös asiantuntijatukea, rahallista tukea, jotta voitaisiin puuttua tilanteeseen. Valitettavasti nyt on sanottava, että vastuulliset osapuolet Venäjän osapuolen osalta eivät pystyneet lopettamaan sitä, että sikarutto levisi. Tässä on ero Euroopan ja mainittujen maiden välillä. Meillä on todisteita tuhannesta afrikkalaisen sikaruttoepidemian äh, tapauksesta äh, Venäjän federaatiossa verrattuna näihin muutamiin tapauksiin, joita on äh, Liettuassa tammikuussa ja helmikuussa Puolassa. Olemme olleet hyvin tiiviissä yhteyksissä teknisellä asiantuntijatasolla ja muillakin tasoilla aina komissaari- ja ministeritasoon Venäjän osapuolen kanssa. Ja on sanottava, ikävä kyllä, aivan kuten täällä sanottiin jo aikaisemmin, venäläinen osapuoli ei ollut kovinkaan rakentava. Totta kai olemme tietoisia niistä vientiintresseistä, jotka ovat tässä pelissä ja me ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Aivan kuten tiedätte, niin Venäjä on tullut VTOhon ja on sitoutunut olemaan luottava kumppani ja hyväksymään standardit, mutta se mitä nyt on tapahtunut, meidän mielestämme se, on, se ei ole mitenkään suhteessa, koska ei ole mitään tukea näille toimenpiteille, joihin Venäjä on ryhtynyt. Se, mistä puhumme nyt, Venäjä ei puhu tässä yleiskiellosta. He käyttävät erityislaatuista kieltä. He sanovat, että tämä ei ole muodollisesti kielto, mutta kyse on sertifikaateista, jotka eivät ole sopivia. Niinpä he eivät voi hyväksyä mitään toimituksia, koska nämä sertifikaatit eivät ole kunnossa, mutta Kuten täälläkin mainittiin, me reagoimme välittömästi, pyrimme alueellistamaan tätä samoin kuin noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä, hyväksyttyjä mekanismeja ja me e, ehdotimme sertifikaattimuutoksia, joita venäläiset eivät hyväksyneet, vaan he halusivat aina vain lisätietoa, teknisiä selvityksiä ja muita lisäyksiä tietenkin me annamme kaiken tiedon, joka meidän mielestämme on tapauksessa. Ja minä vastaan tähän kysymykseen, jota meiltä kysytään. Tässä väärennettäisiin eurooppalaisia markkinoita ja tämä ei liity mitenkään siihen, miten puututaan afrikkalaiseen sikaruttoon. Me meidän mielestämme tässä toimenpiteet eivät ole sopivia. Ja miten, mitä tulee sitten kysymyksen, joka liittyy siihen, minkä tähden meillä on nämä tapaukset. Haluan mainita, että todennäköisesti villi sika on tullut valko alueelta, Euroopan unionin alueelta, sen tähden, että on käytetty tiettyjä menetelmiä. Eli siellä on äh, valtavasti ammuttu raja-alueella villisikoja, ja ne teistä, jotka metsästävät, tietävät siitä, miten älykkäitä eläimiä villisiat ovat ne pakenevat siltä alueelta, joilla metsästetään sellaisille alueille, joilla on rauhallisempaa. Ja siitä syystä on ollut työntövaikutus Venäjä osapuolena painotti, että me, meidän pitää käyttää samaa menetelmää omalla puolellamme. Tietenkin keskustelimme vakavasti myös tieteellisten asiantuntijoiden kanssa siitä, miten puututaan. Niin kuin mainittiin, me emme ole tämän jälkeen löytäneet muita tapauksia, Eli eh, e-, Euroopassa toimitaan standardien mukaisesti silloin, kun tällaisia tautitapauksia tulee, koska meillä on pysyvä kielto eh, Venäjän puolelta. Siinä on joissakin tapauksissa hyvin eh, vaikeasti ymmärrettäviä lisäaskeleita sanovat, että nykyisten toimenpiteiden lisäksi Venäjä lopettaa kaikki sianlihan kuljetukset Puolan alueen läpi. Ja me tiedämme, että koska tässä ei ole mitään tuontia, niin silloin ei ole myöskään kuljetuksia. Nyt olisi hyvin vaikea edes kääntää sitä, mitä nämä ilmoitukset tarkoittavat, mutta joka tapauksessa olemme nähneet, että hyvin todennäköisesti niissä on poliittinen motivaatio, poliittinen syy taustalla, eivätkä ne ole tilanteeseen sopivia. Me olemme käyttäneet kaikki diplomatian tiet ja päätimme, että nyt menemme oikeustoimiin VTO-mekanismien kautta ja aloitamme niin, että pyydetään nämä kuulemista ensimmäisenä askeleena varhaisen varoituksen ilmoitus Venäjän osapuolelle. Ja huomenna on jatkoilmoitus tulossa jo. Tietenkin katsomme myös, minkälaisia vaikutuksia tällä on markkinoillemme. Me haluamme rauhoittaa eurooppalaisia tuottajia, että heidän etujaan puoletaan edelleenkin myös suhteessa kauppakumppaneihin, koska se tietenkin vaikuttaa kolmansiin maihin myös. Tässä kysyttiin myös siitä, että Onko suunnitteilla mitään kompensaatiota tuottajille? Haluan sanoa aivan ensiksi rahoituspuolesta. Me halusimme eh, tietenkin tähänkin puuttua siinä tilanteessa, kun tauti alkoi 2,5 eh, miljoonaa eh, Viro, Latvia, Liettua, Puola maille. Tänä vuonna vielä lisää miljoona ja tämä tarkoittaa sitä, että sitä, äh, siellä on laboratoriotestausta, puhdistuksia, äh, myös äh, villisiän karkoittimia ja muita toimenpiteitä. Nämä liittyvät aivan suoraan tautiin itseensä. Tämän lisäksi meidän piti tarkastella myös kompensaatiokysymyksiä. Minulla on kollegoilta tietoa Agri-pääosastosta. Puolelle on annettu jo tukea, e, erityisiä markkinatukitoimia e, teurastamoille 35 7 e, euroa per kilo ja enimmäismäärä on 20 000 tonnia. Tässä on lähdetty aktiivisiin toimiin heti rajoitusten alkaessa 26. helmikuuta. Ja nyt kun näillä alueilla on ollut sikaruuttoa ja samantyyppisistä toimista on keskusteltu Liettuan osalta – olen kuullut sellaisista määristä, joista keskustellaan, mutta joka tapauksessa voimme odottaa, että samantyyppisiä korvauksia tulee myös Liettuan tuottajille. Nyt sitten mitä tulee siihen, että keskustelemme jäsen, keskustelemmeko jäsenvaltioiden kanssa ja mitä tulee solidaarisuuteen, niin komissio on täysin tietoinen siitä vaarasta, että on kahdenvälisiä yhteyksiä Venäjän federaatioon. Meillä on jatkuva yhteys VTH jäsenvaltioihin. Kerromme siitä, miten neuvottelut etenevät Venäjän kanssa, samoin kuin VTHn kanssa, mutta painotamme myös sitä, että mitään kahdenvälisiä toimia ei pitäisi käynnistää. Meillä on kokemusta ja olemme sitä mieltä, että saattaisi olla houkuttelevaa joillekin jäsenvaltioille käyttää mahdollisuutta, mutta pitkällä aikavälillä se vaarantaa EUn yhtenäisyyden tässä suhteessa mutta se ei todellakaan tuo tähän ongelmaan mitään ratkaisua. Nyt minun on sanottava, että viime viikolla olin Agrobalt messuilla Kaunasissa Liettuassa ja minulta kysyttiin siellä paikalla kahdenvälisistä yhteyksistä. Sanottiin, että venäläiset tarjosivat niitä. Jos mennään kahdenvälisiin yhteyksiin, niin saadaan ratkaistua ongelma. Mutta tilanne Puolassa ja Liettuassa on se syy, minkä tähden tämä kielto tuli koko Eurooppaan, joten kyse on lähinnä poliittisista toimista, joilla yritetään äh, hajottamaan Euroopan unionin yhtenäisyyttä. Arvostin kovasti sitä, mitä täällä sanottiin, että pitäisi lähteä yhtenä rintamana eikä kahdenvälisiin keskusteluihin. Tämä on ensimmäinen äh, tilanne, äh, että VTO saisi ratkaista tämän tyyppisen riidan. Uskomme, että tähän löytyy ratkaisu vielä kohtuu ajassa. Ja kysymys siitä, mitä tapahtuu, jos poliittinen tilanne menee tästä vielä eteenpäin, varsinkin ajatellen Ukrainan tilannetta. Minun on hyvin vaikeata vastata nyt siihen, missä määrin nämä asiat liittyvät toisiinsa. Joka tapauksessa me käytämme kaikkia välineitä, joita meillä on käytössä, jotta puututaan näihin kaupan rajoitteisiin. Ja tietenkin, jos tulee jatkotoimia, me kerromme teille niistä. Kiitos. Bene, ringraziamo... Kiitoksia. Kiitän pääjohtaja Ladislava Mikoa ter- terveyden ja kuluttajansuojan pääosastosta ja annan puheenvuoron varapuheenjohtaja kierskille. Ja Sikovski, olkaa hyvä. Haluaisin pyytää täydentävää kysymystä, siis nämä vahingonkorvaukset maanviljelijöille tämän suoja-alueen ulkopuolella. Tähän komission edustaja ei vastannut harkitaanko sitä ollenkaan niille viljelijöille, jotka, jotka kärsivät markkinahintojen laskusta? Onko komissiolla tässä aikeita, kun ei tullut selkeää vastausta? Ja tuliko Puolan hallitukselta pyyntö tällaiseen korvaukseen? Prego, Miko. Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Uh, thank you for that. Uh, Kiitoksia. Itse asiassa korvaus uh, tuottajille näiden alueiden ulkopuolella. Siitä ei ole vielä päätetty ja keskustelut ovat meneillään siitä, missä määrin se olisi mahdollista äh, kun mainitsin tässä nämä, tautialueet, joten minulla ei ole mitään päätöksiä vielä. Minä en ole tietoisia mistään päätöksistä DG Agrissa. Ja mikä tämä toinen osa kysymyksestä olikaan? Huh? Ah, niin, kysyikö Puola? Minä en ole tietoinen siitä, että tuliko virallinen pyyntö, mutta tiedän, että asiassa kuullaan. Tiedän, että ministeri kysyi mahdollisuuksista korvauksiin. Siitä syystä keskustelut ovat meneillään. Bene, grazie. Adesso le... Kiitoksia. Nyt loppusanat varapuheenjohtaja Sikirski. Bardzo Ihan lyhyesti haluaisin kiittää komissiota tästä vastauksesta ja sen valmistelusta. Tässä täytyisi ajatella myös tulevaisuutta. Mitä tapahtuu, jos tilanne toistuu tulevaisuudessa laajemmassa <clears throat> mittakaavassa? ja laajemmalle EU toimenpiteisiin ryhdytään, jotta oltaisiin valmiita, valmistautuneita? Minkälaisia menettelytapoja olisi, jotta voitaisiin toimia nopeammin? Ja samaan aikaan, jotta voitaisiin varmistaa korvaus näistä kasvattajien, eläinkasvattajien kokemista menetyksistä. Eli jos, aina kun tulee tällaisia tautiesiintymiä, niin eläintenkasvattajat maksavat. Näissä kauppakiistoissa maanviljelijät, eläinkasvattajat menettävät. Eli sen vuoksi täytyy saada aikaan jonkunlainen politiikka, jolla voidaan varmistaa viljelijöiden tulot niin, että eh, tätä taakkaa ei selätetä yksin heidän harteilleen, koska hinnat eivät ole pudonneet pelkästään Liettuossa ja Puolassa, koko Euroopassa on hinnat pudonneet. Tietysti mittakaava voi olla erilainen. Ja kyse on siitä, että olisi järjestelmä ja ennen kaikkea, että olisimme valmistautuneita. Että tulee tällaisia tapauksia uudestaan. kun tämä rutto liikkuu 300 kilometriä vuodessa, <clears throat> joten voidaan odottaa, että se ulottuu syvemmälle Eurooppaan tulevina vuosina, joten siihen pitäisi olla valmistautunut. Bene, direi che possiamo ritenere... No niin, hyvä. Tämä asia voidaan varmaankin pitää lappeen käsiteltynä. Kiitän eh, sankopääosastoa ja varapääjohtaja Ladislav Mikoa näistä vastauksista. Ja kun kello on pian puoli kuusi, niin haluaisin, että nopeasti käsittelisimme kohdan neljä. Selonteko maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan valtuuskunnan vierailusta Bayeriin 26.–28. maaliskuuta. Olemme iloisia, kun saamme kertomuksen tästä Bayerin vierailusta. Haluaisin kiittää ensinnäkin Albert Dessiä. Hän järjesti tämän hyvin kiinnostavan vierailun, jonka kautta saimme tietoa useista alueen maatalouden näkökohdista, maito ja humala alalta ja bioenergian alalta myöskin, mikä on aina hyvin kiinnostavaa. Useat jäsenet olivat mukana, he ovat paikallakin eh, Jean Nicholson, Herbert Dorfman ja edustaja Heilwald. He olivat todella mukana tällä vierailulla. Keskustelivat myös Bayerin matalousministeri Helmut Brünnerin kanssa. Nyt annan puheenvuoron Albert Tessille. Hän voisi lyhyesti kertoa valtuuskunnan vierailusta Bayerissa 26.–28. maaliskuuta. Pyydän, että kollegat valmistelevat äänestyskorttinsa, koska tämän kohdan jälkeen äänestämme kohdasta 5, joka koskee tiedotus, tiedotus- ja mediakin edistämistoimia. Erans Garcian mietintö. Olkaa hyvä, Albert. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että tämä valtuuskuntamatka, viimeinen sellainen tällä vaalikaudella, tehtiin Bayeriin. Kiitos kaikille kollegoille, jotka olivat mukana. Kiitän ryhmien ja valiokunnan työntekijöitä ja myöskin tulkkeja. Ehkäpä ihan lyhyesti Bayerin osavaltiosta. Täällä on aika paljon melua. Pyydän hiljaisuutta. Dankeschön. Ein paar Freistaat Bayern. Niin Bayerin osavaltio, sehän on <clears throat> suurin pinta-alalta osavaltio. Yli kolme miljoonaa hehtaaria. 12,5 miljoonaa asukasta. 1,8 miljoonaa hehtaaria viljelyalaa, miljoona niittyä, 1,9 miljoonaa metsää, hehtaari metsää. Itse matkasta lyhyesti. Ensimmäisenä päivänä oli kovin mielenkiintoista, miten olimme omalla kotiseudullani Olemme tällaisessa osuunkunnassa, jossa äh, hankitaan tekniikkaa yhdessä viljelijöiden kesken ja siellä Mylhaudenissa on tällainen äh, rapsin työstämistä ja tämä rapsi, jota siellä viljellään alueellisesti, niin menee sitten puristamon, puristimeen. Hehtaarilta voidaan käsitellä neljä tonnia rapsia ja siitä tulee sitten hyvin arvokasta rehua. Ja sitä hyvin paljon käyttävät viljelijät rehuna ja 1,6 eh, miljoonaa tonnia öljyä. Ja tällä alueella yritetään sitten lähteä, tai siellä on pilottihangi, jossa on 200 traktoria. Ja ne muutetaan teknisesti niin, että ne voivat ajaa siellä rapsipellossa ja tällaista tra- traktori voimme ajaa ja pystyimme sitä tarkkailemaan. Ei tarvitse käyttää biodieseliä, vaan siitä voidaan käyttää puhdasta rapsiöljyä. Se on kovin mielenkiintoista, että paikan päällä viljelijät sitten voivat tuottaa oman energiansa. Myöskin äh, perunan jalostusta katsottiin, jossa 74 viljelijää ovat mukana ja sitten näitä lopputuotteita voidaan ostaa suoraan sieltä. Sitten 80 lypsy, lypsylehmän tila, jossa on perhe yrittäjänä, viisi tytärtä, siellä kaikki opiskelevat, mutta kaikki neljästä vapaa-aikana, anteeksi viisi, siellä työskentelevät tiloilla mukana, tilalla mukana. Herr Mayer sitten illalla Bayerlandin firmasta esitteli osuustoimintaa maitoalalla. Noin 50 prosenttia maidosta tuotetaan osuuskunnissa, noin 50 prosenttia sitten yksityisyrityksissä. Ja seuraavana päivänä sitten Oberbayernissa olimme tilalla, jossa oli kolme nuorta veljestä – viljelijöinä, 200 hehtaaria on siellä biokaasun tuotantoon. Sitten kurkkuja, tomaatteja, luomutomaatteja, luomukurkkuja tuotetaan ja sitten Münchenissä niillä on kovin varmistettu menekki. Sitten humalaviljelijöiden Saksan, liit, Saksan liitossa oltiin myös vierailulla ja He kiittivät kovasti siitä, että olemme huolehtineet siitä, että näitä humalaviljelijöitä voidaan edelleen tukea kansallisin toimin. Ja sitten äh, olimme sellaisella tilalla, jossa viljeltiin uusia humalatyyppejä, jotka ovat, pystyvät vastustamaan kasvisairauksia. Sitten katsoimme myös ää, äh, Niederbayernissa olemme siis tällaisessa panimossa, jossa humalaa työstetään. Ja sitten olimme maapäivillä Bayerissa perjantaina ja sitten eri ryhmien edustajia siellä tapasimme ja oli kovin mielenkiintoisia keskusteluja. Myöskin Bayerin maatalousministeri oli paikalla ja Gerhard Kalp tavattiin Münchenissä, joka siellä asuu. Ja hän oli kovin iloinen että ryhmä tapasi jälleen toisensa. Tässä lyhyt yleiskatsaus valtuuskuntamatkaan. Vielä kerran kiitoksia kovasti myötävaikuttaneille, että matka pystyttiin näin järjestämään. Kiitos. Grazie Albert, grazie. Kiitos Albert tästä esityksestä. Matkasta on kertomus kirjallisenakin, jos haluatte sen lukea, niin se on teille jaettu. Nyt hyvät kollegat, hetkinen, pyytäisin huomiotanne, hyvät kollegat. Menemme kohtaan viisi. Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekin edistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. Anju on pyytänyt puheenvuoron, se ei koske tätä asiaa. Olkaa hyvä. Agnew. Uh, chairman, I, I puheenjohtaja. Minä käytän tilaisuutta hyväkseni nyt. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä näistä viimeisestä viidestä vuodesta siitä, että olen saanut puheaikaa, vaikka eh, aiheuttankin hämmennystä, mutta minä haluaisin esitellä eh, viljelijälle tämän valiokunnan. Liz Buckle on viljelijän nimi. Hänellä on äh, epämuodostuneet kädet. Tämä tapahtui sen tähden, että hänen äitinsä käytti aamupahoinvointilääkettä äh, joka aiheutti epämuodostumia. On usein näitä tapauksia, joilla ei ole lainkaan käsiä tai jalkoja. Vaikka korvauksia on maksettu vuosien aikana, on ongelmia syntynyt. Nämä lääkeen uhrit ovat ikääntymässä ja muodostavat ryhmän. Aivan lyhyesti he tarvitsevat lisää tukea, he tarvitsevat varoja ja tämän lääkeen, eli valmistajat Grünenthal, he ovat sitä mieltä, että he ovat tehneet kaikkeensa. Olen sitä mieltä, että Grünenthal ja Saksan hallitus, heidän pitäisi tehdä vielä lisää, olla vastuullisia. 30 senttiä vuodessa jokaiselta Saksan veronmaksajalta, jos sen nostettaisiin 50 senttiin. Se parantaisi tilanteen. Tästä on 0011 äh, kirjallinen julkilausuma. Pyydän siihen allekirjoituksia. Meillä on äh, ulkopuolella koktailtilaisuus ja Liis siellä kertoo asiasta. Lähettää teille myös laittaa kiertoon esitteitä. Kiitos. Grazie, grazie collega Agnew. Prendiamo no- Kiitoksia tästä, hyvä kollega Agnew panemme tämän merkille. Hyvät kollegat, nyt palaamme kohtaan viisi. Maataloustuotteita koskeva tiedotus ja medekin edistämistoimet sisämarkkinoilla kolmansissa maissa. Kuten tiedätte, kaksi kolmikantaneuvottelua on käyty siellä ja neuvottelutiimimme on päässyt sopimuksen neuvoston ja komission kanssa tässä asiassa. Ja ennen kuin äänestämme sovitusta tekstistä, annan puheenvuoron Erans Garcialle. Hän voi kertoa sopimuksen tärkeistä kohdista. Ennen kuin annan puheenvuoron, haluaisin muistuttaa, että meillä on yksi ainoa äänestys ja se on koneellinen. Sihteeristö ei ole ilmoittanut kaikki, kaikkia näitä varajäsenyyksiä, niin tästä syystä pyydän, että olette valppain äänestyksessä. Meidän on mm, tehtävä vielä tarkistus ennen sitä. Herran, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo kertoa teille, että tiukkojen neuvottelujen jälkeen parlamenttineuvosto ja komissio pääsivät äh, periaatepäätökseen, jonka annamme teidän pohdittavaksenne tänään. Kaikkein tärkeimmät tiedot koskevat sitä, koskevat niitä asioita, joita Euroopan parlamentin jäsen, että täällä puolustivat niitä todella asianmukaisesti puolustettiin ja saavutimme menestyksen kaikissa niissä kohdissa, joita poliittiset ryhmät vaativat. Ne olivat läsnä myös trilogineuvotteluissa jonkin ilo kertoi, että mikään poliittisista ryhmistä, jotka olivat mukana neuvottelussa, ei estänyt ja vastustanut tätä sopimusta. Siksi on tärkeää, että äänestämisen puolesta tänään ja mennään eteenpäin. Bene. Eh, Allora, kollegi. Kiitoksia. Hyvät kollegat. Täällä on nimenhuuto äänestyspyyntö. request. Onko pyyntöä? Ai ei olekaan. Siinä tapauksessa ei koneäänestystä, vaan kättä nostamalla äänestämme. Machine, but not rock roll. Jaha, pyydän anteeksi, emme oikein saaneet viestejä. Kone äänestys, mutta ei äänestystä. Äänet puolesta, neuvottelupuolesta ja vastaan koneäänestys. Un momento che dobbiamo verificare. Mm, no, Hetkinen vain tarkistamme. Okei, okay. voto chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli laajalla enemmistöllä voimme lähteä täysistuntoon. Onnittelut Erans Garcialle ja onnittelut muille, jotka ovat neuvottelussa olleet mukana. Kiitoksia. Okei. Okay. Okay. José Bové a chiesto la parola. Prego, José. Bové on pitänyt puheenvuoron. Niin uskoisin, että tämän äänestyksen jälkeen, kun puhutaan menekin edistämisestä, EUn sisällä ja sen ulkopuolella, olisi hyvä, että komissio tai valiokunta agrivaliokunta laatisi yhteisen kirjeen, joka lähetettäisiin Yhdysvaltain kongressille, joka jossa sanottaisiin, että edelleen tuotteita puolletaan eikä näitä vaaranneta kansainvälisissä neuvotteluissa. Aivan kuten tämä asiakirja tuli meille sihteeristöstä, minun mielestäni parlamentin kannanotto näistä tuotteista vaikuttaisi tärkeältä. No. Prego, Albert la parola. Albert on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ja sitten Ja, ich möchte an das, danke Herr Vorsitz. Kiitos puheenjohtaja. Puhuin siitä, mitä Bove sanoi. Mutta kollegat, Euroopan parlamentin päätöksen voimme viitata. Ja sikäli kun tiedän, sinulle sopii. 2010 parlamentissa on päätetty että maatalouden tuonti sallitaan vain silloin, kun eurooppalaiset standardit kuluttajasuojan osalta, eläinsuojelun osalta, ympäristönsuojelun osalta, sosiaalisissa vähemmästandardeissa ovat kunnioitettuja. 535 ääntä sai tämä päätös puoltavia ääniä nimenhuutoäänestyksessä. Tämä olisi siis vahva mandaatti. Albert Chciałem tylko powiedzieć panie przewodniczący, że głosowałem. Siis haluaisin vain sanoa, että äänestin mietinnön puolesta, mutta äänestyskone ei toiminut. Olen siis mietinnön puolesta. Grazie per la precisazione. Bene. Kiitoksia täsmennyksestä. Hyvät kollegat, nyt menemme kohtaan kuusi. Kyseessä on komission delegoitu asetus, joka liittyy parlamentin ja neuvoston asetuksen 13.07.2013 ja se koskee suoria tukia yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmän puitteissa. Ja tähän on tehty muutoksen, että menemme päätöslauselman ehdotuksen, jolla hylätään komission ehdotus koskien tätä delegoitua asetusta suorista tuista. Täällä on useita tarkistuksia, joilla on motivoitu ja perusteltu hylkääminen. Poliittiset ryhmät ovat niitä esittäneet, samoin yksittäiset jäsenet. Ennen kuin äänestämme, haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että, että työjärjestyksen artiklan 87a mukaan päätöslauselmassa on oltava mukana perustelut parlamentin hylkäämiselle. Näin ollen jotta voisimme päätöslauselmaa tukea. Ainakin yksi johdantonsa kappale on hyväksyttävä muussa tapauksessa, eli mikäli yhtään johdantonsan kappaletta ei hyväksytä, päätöslauselma raukeaa. Onko asia selvä? Tässäkin käytämme koneäänestystä. Aloitamme. Allora, recital A. In... se kappale A puolesta. Nostakaa kädet ylös. Chi è contro? Vastaan. Tyhjä. Hylätyltä näyttää. Hylätty. Johdetaan se kappale B äänet puolestaan nostakaa kätenne. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. C puolesta. Vastaan. Tyhjiä, hylätty. D puolesta vastaan tyhjä hylätty. E puolesta vastaan tyhjä hylätty. F puolesta vastaan tyhjiä hylätty. G puolesta vastaan tyhjiä hylätty. H puolesta H siis puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. I puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. J puolesta vastaan tyhjä, hylätty. K puolesta vastaan tyhjä hylätty. L puolesta vastaan tyhjä hylätty. M puolesta vastaan tyhjä hylätty. N puolesta vastaan, vastaan tyhjä hylätty. O puolesta vastaan tyhjä hylätty. P puolesta vastaan tyhjä hylätty. Q puolesta vastaan tyhjä hylätty. R puolesta. R puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. S puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. T puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. U puolesta vastaan tyhjä hylätty. V puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksikään johdantoosa on kappale ei saanut riittävästi ääniä tulekseen hyväksytyksi, joten emme äänestä päätöslauselma luonnoksesta, joten emme myöskään täysistunnossa äänestä tästä delegoidusta säädöksestä. Procediamo al punto 7. Sitten kohta seitsemän. Tässä on kyseessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus joka koskee yhdennettyä hallinnointia ja maksuja ja hallinnollisia seuraamuksia suorille tuille ja niin edelleen. Menemme eteenpäin samalla tavalla kuin aikaisemmin. Kättä nostamalla äänestämme kaikista johdantoisen kappaleista, mikäli mikään ei saa niistä enemmistöä, niin menemme eteenpäin. Kättä nostamalla äänestys, äänet puolesta A. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. kappale B puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. C puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. D puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. E puolesta vastaan tyhjä hylätty. F puolesta vastaan tyhjä hylätty. G puolesta vastaan tyhjä hylätty. H puolesta H puolesta vastaan tyhjä hylätty. I puolesta vastaan tyhjä, hylätty. J puolesta vastaan. Tarkistamme, mikä? Tarkistamme johdatossa kappaleen I. Äänestys alkaa. Okei, okay, chiusa la votazione. Ja päättyy hylätty. Nyt taas kättä nostamalla J puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. K puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Näin ollen tässäkin tapauksessa esitys raukeaa. Mennään eteenpäin kohta kahdeksan. Tässä kyseessä komission delegoitu asentus, jolla täydennetään maksajavirastojen ja muiden elinten varainhoidon tilien tarkastamisen vakuuksien ja sekä eurokäytön osalta. Täydennetään todella siis Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 1306-2013. Äänestämme kättä nostamalla johdantosan kappaleista. Okei. Okay. mi suggerisce... Sihteeristö ehdottaa, että voisimme äänestää näistä yhtenä kokonaisuutena. Kaikki ovat eh, John Stuart Anjun ehdotuksia, joten yhtenä kokonaisuutena äänet puolesta. Äänet puolesta. Eli onnistumme tästä yhtenä kokonaisuutena tästä päätöslauselmasta. Siis johdantosan kappaleista. And you. Teidän varmaankin pitäisi äänestää puolesta. To go bye bye. Okay. Allora andiamo tutti insieme. Okay, okay, okay. Let, let, let. No. Otetaan kuitenkin yksi kerrallaan. A. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. B. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. C. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. D puolesta vastaan tyhjä hylätty. E puolesta vastaan tyhjä hylätty. Abbiamo tentato un voto in blocco, non ci siamo riusciti, però andiamo avanti. Yritettiin yhdellä testinä kokonaisuutta, mutta ei onnistuttu, mennään eteenpäin. Kohta yhdeksän. Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 13.06.2013 täydentämisestä julkisen interventiomenojen osalta. Äänestämme yksi kerrallaan kättä nostamalla. Selvyyden vuoksi johdatusakappale A. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. B puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. C puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. D puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. E puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tässäkään ei enemmistöä syntynyt, joten ei tarvitse äänestää. Kohta kymmenen. Komission delegoitu asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täydentämistä siirtymäsäännöksistä. Yksi kerrallaan kättä nostamalla äänestämme. Äänet puolesta, johdantokappale A. Puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. B. Puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty. C. Puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty. D puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. E puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. F puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. G puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Tässäkään tapauksessa Yksikään kohta ei saanut enemmistöä. Sitten komission delegoitu asetus, joka koskee hedelmä- ja vihannesalaa ja hedelmä- ja vihannesjalostealaa kohta kohdalta, siis yksi kerrallaan ja kättä nostamalla kohta A puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty B puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty C puolesta vastaan vastaan tyhjiä hylätty. D puolesta vastaan tyhjiä hylätty. E puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Vielä F puolesta vastaan tyhjiä hylätty. G puolesta vastaan tyhjiä hylätty. H puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ei enemmistöä millekään kohdalle. Kohta 12. Seuraavana komission delegoitu asetus, joka koskee koulu-, hedelmä- ja vihannesjärjestelmän liitännästoimenpiteitä – ja niille myönnettävää tukea. Kättä nostamalla yksi kerrallaan johdantosakappale A puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. B puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. C puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. D puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. E puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. Sama juttu. Yksikään ei saanut enemmistöä. Kohta 13 tässä tapauksessa kyseessä on komission delegoitu asetus oliviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen olivien alan tukiohjelmien osalta. Kohta A puolesta vastaan tyhjä hylätty. B puolesta vastaan tyhjä hylätty. C puolesta vastaan tyhjä hylätty. D puolesta vastaan tyhjiä hylätty. E puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Eteenpäin kohta 14. Kaksi enää jäljellä. Tässä tapauksessa kyseessä on komission delegoitu asetus koskien yksityistä varastointia yksi kerrallaan. Johdantoskappale A. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. B. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. C. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. D. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. E. Puolesta vastaan, tyy, hylätty. Ja viimeinen delegoitu asetus, numero 15 esityslistassa, koskee viinialan kansallisia tukiohjelmia. Yksi kerrallaan kättä nostamalla A puolesta vastaan tyhjää hylätty, B puolesta vastaan tyhjiä hylätty. C puolesta vastaan tyhjiä hylätty. D puolesta vastaan tyhjiä hylätty. E puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tässäkään tapauksessa yksikään johdantonsa kappale ei saanut enemmistöä taakseen. Nyt voimmekin sanoa, että YMPn uudistukset on nyt saatu lopullisesti valmiiksi. Kiitoksia kollegat. Bove on pyytänyt puheenvuoron tämän äänestyksen jälkeen, niin sanoisin, että tämän naamioleikin jälkeen olemme nähneet jotain ennennäkemätöntä. Me saimme aikaan kolmikanta sopimuksessa sopimuksen yhteisestä eh, maatalouspolitiikasta ja delegoiduista säädöksistä. Jotkut ryhmät sanoivat, että eivät ole samaa mieltä ja ovat säilyttäneet kantansa. Ja eh, ovat olleet eh, johdonmukaisia. EKR ryhmä nimenomaan ja osa liberaaleista. Minun mielestäni tällainen kiristys, jota EPP on harrastanut, sitä ei voida hyväksyä. Viime viikkoina on pyritty ähm, asettamaan kyseenalaiseksi näitä delegoituja säädöksiä. Ei ovat tällä tavoin kiristäneet niin, että saadaan pienentää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä on kiristystä, jota tehtiin, ja minä olen pahoillani siitä, että komissaari Sjolos on lähtenyt vastaamaan tähän kiristykseen. Minä onnittelen niitä, jotka ovat säilyttäneet kantansa, ehm, sellaiset, jotka ovat äänestäneet omaa tarkistustaan vastaan. Se on häpeä minä haluaisin sanoa ainakin tämän lopuksi ja toivoisin, että saan myös vastauksia ja e, toivotan ne tervetulleeksi Kiitos. E, questa è l'opinione di José Bovena. Tämä on tietenkin José Boven mielipide. Nyt kuulemme muiden kollegoiden mielipiteitä. Elisabeth Jegle, Albertes. Kiitos puheenjohtaja. Painotan, että äänestin miinuksella. Ja hyvä kollega, <clears throat> Sen mitä olemme tehneet ja mitä pyysin Strasbourgissa ja olen Otmarille kiitollinen, että hän lähti mukaan, niin myöskin EPP-kollegoille. Ne olivat parannuksia teksteihin, jotka eivät ole mukana meidän poliittisessa päätöksessämme sellaisena. Ja kolme viikkoa tehtiin kovaa työtä komission kanssa. Ja komissio on tullut vastaan meidän toivomuksiamme. On selvitys tästä, siitä tulee selvitys, että komissio myös pitää kiinni siitä, mistä on sovittu toimeenpanossa. Ja nyt vetoaan alueihin ja jäsenvaltioihin sitten toteuttamaan tämän yksi yhteen, eikä muuttamaan jälleen jotain muuta ja lisäämään. Meillä on oma oikeutemme, että Lissabonin sopimuksen jälkeen, mikä meillä on, ne olemme hyödyntäneet. Me olimme esimerkki monille täällä parlamentissa, muille valiokunnille, muille ryhmittymille. Me olemme niitä jäseniä, joita varmaankin roimitaan siitä, mitä toimenpanossa on tapahtunut kotona. Tässä olemme asettaneet esimerkin. Olimme tässä meneksikköitä sinä mitä vaadimme, ja sen vuoksi myös nyt äänestin itseäni vastaan, koska olen vakuuttunut siitä, että se, mitä saavutettiin, on oikein. Kiitos. Grazie, grazie Elisabeth ancora. Kiitoksia Elisabeth, Petri Jaar, Albert Dess, Anju ja muita. Olkaa hyvä. Jaar adesso. Jaar ensimmäisenä. Ich muss sagen, rein... Ihan puhtaan parlamentaarisesti en ymmärrä Poveen puheenvuoroa. Delegoitu säädös, ja me olemme jopa velvoitettuja, tämä on valiokunnassa meidän tehtävämme, tarkistamaan nämä delegoidut säädökset. Onhan meillä oikeus myös kumota. Ja valiokunnassa ne on tarkistettu ei oltu tyytyväisiä. Sitten on komission kanssa tehty, tässä väännetty tiukasti ja neuvoteltu. Nyt on sitten tulos, ja voi olla tyytyväinen. Komissio on liikkunut sen perusteltu, mitä me päättäneet agrarireformista. Ja toiseksi olen sitä mieltä, että tämä on myös tärkeä esimerkki siitä, että miten haluamme käsitellä tulevaisuuden delegoituja säädöksiä. Nimittäin neuvotellaan näistä komission ja parlamentin välillä ja tietysti kaikki komissiot ja komission jäsenet kyllä varmaan tekevät hyvin, jos he nyt sitten parlamentin kanssa valmistelevat nämä delegoidut säädökset, että niistä voidaan sitten päättää jouhevasti tällä. Kun meillä kumomisoikeus on, niin kyllä minä olen niin fiksu, että sitten katson niitä tarkistelen, olen niin tehnyt ja sinä olit tyytyväinen, se oli oikeutesi, me emme ole tyytyväisiä, se oli meidän oikeudemme. Nyt meillä on tulos, johon kaikki voimme olla tyytyväisiä, koska se perustuu niihin päätöksiin, joita olemme tehneet matalan uudistamisesta. Jos olemme sen päästäneet kaikki läpi, niin sitten ymmärtäisi, jos emme olisi harjoittaneet kritiikkiä, mutta tällaista demokratia on ja keskustelua täällä on ja olen kovin tyytyväinen tähän prosessiin. Ja nyt tällä linjalla pitäisi pysyä myös tulevaisuudessa. No, nel dare la parola ad Albert vorrei ricordare... Ennen kuin annan Ressille puheenvuoron, haluaisin muistuttaa Bovelle ja muille, että nämä delegoit-asetukset ovat herättäneet paljon keskustelua, koska mielestämme, ainakin useiden kollegoiden mielestä, ollaan loitonnuttu poliittisesta sopimuksesta esimerkiksi proteiinien osalta päätettiin sopimukseen jossa ei puhuttu mistään mukovaikutteisuus kolmosesta, mistä sitten myöhemmin puhuttiin. Kyseessä on se, että pidetään kiinni saavutetusta sopimuksista. Alder Dessi sitten Anjo. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä kollega Bove. Tietysti henkilökohtaisesti kunnioitan teitä kovasti, mutta puheenvuoroanne en nyt ymmärrä ollenkaan. Vihreät puhuvat aina ruohonjuuritason demokratian puolesta julkisuudessa ja sitten asettuvat kyseenalaisesti demokratian täällä parlamentissa. Eihän se nyt voi olla näin teidän ryhmänne osalta. Me otimme vaarin oikeudestamme, joka meille on Lissabonin sopimuksessa tullut. Ja miten sitten äh, valiokunnassa äänestettiin? Päätettiin yhdellä äänellä valitettavasti vihreä kollega ei ollut paikalla. Ja mielestäni nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on oikeus vaatia ja mitä Peter Jaar sanoi, sen voin allekirjoittaa täysin. Olemme tehneet vain sen, mikä Lissabonin sopimus mahdollisti. Emmekä olisi olleet tämän arvoisia. Jos kun yhteispäätösmenettely on Lissabonin sopimuksessa saatu ja sitten jos emme ottaneet, olisi ottanut tästä oikeudesta vaarin. Monet valiokunnat ovat tässä meitä katsoneet. Meidän valiokuntamme tässä antaa nyt panoksen siihen, että komissio tulevaisuudessa nyt sitten delegoidujen säädösten kanssa on varovaisempi parlamenttia kohtaan. Ci sono vari colleghi iscritti a parlare. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä vielä. Muistutan, että meillä on cocktail-kokouksen päätteeksi, jos pitäisimme vaikka lyhyitä puheenvuoroja eikä rideltäisi liikaa, niin pääsemme tuonne koktailille. Well, Chairman Farby. Puheenjohtaja, minä en halua ihmisiä äh, pidätellä juomasta. Minä olen ähm, Albert Dessin kanssa eri mieltä. Hän sanoi, että komissio on varovaisempi nyt siitä, että tehdään delegoituja säädöksiä. Sanoisin, että ei ole näin. He ovat nähneet, mitä pitää tehdä. Heidän pitää saada aikaan delegoitu säädös, jossa on vähän vaahtoa pinnalla, ja sen jälkeen he antavat meppien poistaa tuon vaahdon, ja heillä on se jäljellä, mitä oli alun perinkin jäljellä. Minä olen hämmästynyt siitä, että tämä valiokunta ei tukenut kuutosta minä Odotin sitä. Nyt me olemme tilanteessa, jossa eh, meillä on brittilainsäädännössä sellainen kohta, joka on aivan käsittämätön, koska alkuperäiset asiakirjat eh, ovat englanniksi. Jos niissä ei ole mitään järkeä, englanniksi ei muillakaan kielillä ole tästä eh, meidän hallituksessamme tätä voitaisiin tarkastella ja minä ainakin yritin äänestää sitä vastaan ja yritin äh, saada muutkin kannalleni ja minä varmasti olen ensimmäinen meppi täällä parlamentissa, joka äh, äänesti delegoituja säädöksiä vastaan. Nauttikaa te vain drinkeistänne. Kiitos. Gnu, Glattenfelder, poi... Kiitoksia Glattenferman ja Hausling. Köszönöm, elnök úr. Az európai jog teljesen egyértelműen fogalmaz. Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan selvää, että Euroopan oikeudessa tämä asia säädetään selkeästi. Delegoitujen asetusten piirissä voidaan tehdä päätöksiä asioista, jotka eivät ole keskeisiä perussäädöksessä. Se merkitsee sitä, että delegoidut asetukset liittyvät perussäädöksen täytäntöpanoon vaiheeseen, mutta niillä ei voida muuttaa perussäädöstä, ja näinhän täällä on juuri nyt tehty. Ainakin useissa kohdissa ja tapauksissa voidaan osata, että näin on tehty. Puheenjohtajakin puhui tuosta kertoimesta. Varmaankin tämä oikeudellinen teksti olisi vietävä tuomioistuimeen, koska se ei vastaa oikeutta. Ei ole tehty, mitä olisi pitänyt tehdä. Tässä on mukana asioita, jotka eivät vastaa delegoidussa asetuksessa olevia asioita. Toisena lainsäätäjänä olemme hyväksyneet lainsäädäntöä. Ja tulevaisuudessa tämän menettelyn myötä ehkä yritetään, mutta perussäädöstä olisi ollut parempi, jos olisimme tukeneet – perussäädöksen tekstiä. Kiitos. Martin Osling ja poi Britta Remers. Hausling ja Reimers. Ja, es, es war schon eine merkwürdige Konservatiivien ja erityisesti Dessin ajatus siitä oli kyllä aika outo. Tietysti teatteria, mutta jos sanoo oikein ikävästi, niin täytyy kyllä ihmetellä, että, että nämä että tämä muuta mukaan byrokratia, tämä on kaikki väärin, tunteet lyövät yli ja tietää ihan täysin, mitä se ulkona aiheuttaa. Eli Albert, joko ollaan tämän reformin puolesta, josta on itse neuvoteltu, ja sitten otetaan vastaan se, että se on monimutkaisempi kuin mitä komissio ehdotti. Siinä on parlamentilla sitten äh, suuri osa syy. Ja sitten taistellaan sillä läpi lopussa. Se nimittäin kuuluu siihen, mutta nyt että mustapekka jätetään komissiolle ja sanotaan vain, että nyt on tämä saavutettu, jos sitä haluaa juhlia voittaa, niin okei, mutta sehän täytyy joka tapauksessa arvioida uudelleen vuoden jälkeen, mutta sitten täytyy pysyä sillä kannalla. Ja Des, EQ ja Brita Reimer ovat usein äänestäneet yhdessä, sekin on jo aika outo koalitio. Tämä ei ole eurooppalaista, tämä täytyy sanoa yksinkertaisesti näin. Joko ollaan tämän puolesta ja viedään se loppuun asti yhdessä, mutta että nyt sitten viljelijöiden asialla tehdään poliittista peliä, niin en voi hyväksyä ollenkaan. Britta, toka te. Britta, sinun vuoro. Ja. Erst einmal, ich habe mein... Delegoidussa säädöksissä, niin olen ollut äänestyskäyttäytymisessä ensimmäisen pilarilta tähän asti aina johdonmukainen ollut siinä muuttanut mitään, päivästä kuin muut ryhmät jotka nyt sitten ensimmäiset pilannusilta ovat äänestäneet näin, näin vaikka aiemmin äänestivät vastaan. Sen lisäksi kuuluu demokratia. Kyllä, on kyse enemmistöstä. Se on myös vähemmistöjä, niitäkin täytyy kunnioittaa, kuten enemmistöjä. Ja nyt sitten, että vähemmistöjä leimataan anti-eurooppalaisiksi, se on itse anti-eurooppalaista, ei Euroopalle mikään diktatuuri, jolla olisi yksi mielipide, vaan jossa on monia mielipiteitä, jotka voivat elää rinnakkaiseloa, ja sekin kuuluu demokraattiseen kulttuuriin. En ymmärrä, että käydään tätä alibikeskustelua jälkeenpäin. Se haittaa meitä parlamenttina paljon enemmän. Täytyy mieluummin sanoa, että tässä oli mahdollisuus vastustaa delegoituja säädöksiä ja sitten jokainen on maatuntonsa mukaan äänestänyt ja siihenkin meidät on valittu. Ei pelkästään niin, että teemme u-käännöksiä ryhmän mukaan tai puolueen mukaan, vaan että myös oman tuntumme kanssa voimme olla puhtaalla pöydällä ja tämän sanoin jo alussa, kun ihan ensimmäisiä puheenvuoroja siellä, kun täällä parlamentissa keskusteltiin, että en halua hyväksyä uudistuksen myötä enempää byrokratiaa, enkä myöskään hyväksy ensimmäisessä pilarissa sitä, jos siihen tulee tämä greenin vihertäminen mukana, olen alusta asti on ehdottanut, että on parempi, että vihertäminen, sinne tulee eh, enem, enemmäismäärät ja sitten vihertämistä se toiseen pilariin. Ja jos tämä nyt esitetään antieurooppalaiseksi, niin se on kyllä häpeällistä. Grazie Britta. Jim Nicholson. Kiitoksia sitten Jim Nicholson ja Albert Dest. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kuuntelin tässä Britan puheenvuoroa. Kiitoksia Joselle siitä, että tunnustettiin äh, se, että me pidimme kantamme. Totta puheen, äh, tässä on vakava varoitus ajatellen tulevaisuutta delegoitujen säädösten osalta. Äh, parlamentti on kyllä nähnyt tämän neuvottelujen aikana, mikä suunta on. Minä olin huolestunut siitä, että jotkut asiat, joista oli sopimus viime kesäkuussa, kun saimme delegoidut säädökset, ne eivät heijastelleet sopimuksen henkeä. Ja siinä minä olin huolestunut. Olen sitä mieltä, että parlamentin pitäisi oppia tästä me olemme tässä aivan uusia tekijöitä ja nyt kun uusi komissio tuli silloin, delegoidut säädökset olivat teille tule, tutumpia. Minun mielestäni tässä on osoitettu, että näin päästään eteenpäin, mutta alueellisella tasolla myös viljelijöiden täytyy täytäntöönpanna näitä sovittuja asioita. Ja he ovat sitä mieltä, että tässä tilanne paranee, on vähemmän byrokratiaa, mutta sen sijaan on tullut enemmän byrokratiaa. Ehkä tässä voidaan vain miettiä, mistä tässä oli oikein kysymys. Nyt on kaikki liian myöhäistä, niin kuin Britta sanoi. Tässä on paljon aikaa mennyt. Ne, jotka palaavat tänne sitten ja uusi valiokunta. Nyt on yksi mahdollisuus, niin kuin komissaari sanoi, että uusi ehdotus alkoi siitä, mikä oli tilanne maataloustuotannossa. Ja nyt ehkä me voimme pitkällä aikavälillä pitää kiinni tästä puolivälin tarkastelussa varmasti meillä on nämä seuraava mahdollisuus puuttua. Kiitos. E adesso Albertes, Luis. Albertes ja Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vielä puheenvuoron. Kun Hoisling esitti syytöksiä, ne niin haluan torjua. En halu tarvitse mitään op- luennoimista äänestyskäyttäytymisestäni. niin 50 vuotta olen nyt sitten edustanut eurooppalaista ideaa 15 vuotta lähtien. En tarvitse hoislingia tähän nyt sitten äh, kyseenalaistamaan sitä. Minäkin olen tässä ajanut pitkään johdonmukaisella linjalla. Sitten olin enemmistölinjalla kuitenkin ryhmässäni. Halusin alusta alkaen, että ensimmäisen pilarin ei tule vihreää vihertämistä, että se tulee toiseen pilariin, että siellä sitten tehdään maatalouden järkeviä ympäristötoimia. Parlamentissa ja aiemmin valiokunnassa oli päätös, jossa oli melkein 90 prosenttia puolella. Siellä oli mukana, että parlamentti ei toiva uutta maksujärjestelmää, johon tulee uusia sanktioja ja valvontamekanismeja. Ja juuri tämä on vihertämisessä ensimmäisessä pilarissa ja siksi joissakin kohdissa äänestin tänään toisin, koska olen tässä ollut uskollinen omalle linjalleni. Kolme kertaa se taisi oli, jos äänestin toisin. Ja tästä tulee tulevaisuudessa ongelmia. Olen käynyt hallintojen kanssa keskusteluja viikonlopun aikana. He sanoivat selvästi, ei epp tarkistusta ole syyllisiä lisäbyrokratiaa, vaan komission ehdotus. Hallinnot sanovat, että tässä tulee suuri teatteri. Maatalouselementit, niitä arvioida ja tässä täytyy paljon kokemuksia kerätä ja tulemme toteamaan, että nyt saamme agraarireformiin, joka on byrokraattisin 50 vuoteen. Luis, e poi Elisabeth. Luis ja sitten Elisabeth. <coughs> President, Kars kollegas. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kaikki mielipiteet ovat toki sellaisia, joita on kunnioitettavaa ja pohdittavaa, mutta loppujen lopuksi päätökset merkitsevät. Olen oikein ylpeä siitä, että Euroopan parlamentilla oli tämä rooli tässä prosessissa. Kaikki ne, jotka sanoivat, että jos jon, joskus Euroopan parlamentilla olisi yhteispäätös oikeus, niin maatalousalalla ei näitä päätöksiä tehtäisi, niin he heidän sanansa osoittautuivat vääriksi tämän menettelyn myötä. Joten hyvät kollegat, olen erityisen ylpeä siitä vastuullisesta asenteesta, joka meillä on ollut tänään Euroopan maanviljelijöiden viljelijöiden puolesta. Kiitoksia. No, ole Elisa. Kiitoksia Luis ja sitten Elisabeth. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minua ihmetyttää jo nyt vihreän kollegan lausunnot. Hyvä kollega Hoisling. Kun olen 15 vuotta ollut jäsenen, ei ole vielä käynyt niin, että joku ministeriön johtaja olisi minulle äh, nyt sitten huutanut kuin Baden-Württembergissä nykyinen vihreä. Ja huusi puhelimeen, siis todellakin kovaan ääneen. Ihan uusi tilanne. Ja siitä huolimatta sanon, ja sanoin myös hänelle, en tori tässä mitään, koska en jotain saisi. Olemme äänestäneet poliittisesta sovusta. Se mitä minä teen, Dele, siis luin hyvin tarkasti läpi nämä delegointisäädökset, mitä te ilmeisesti ette tehnyt, että mitä halusin tarkastuksillani. Ja sitten näin, että siinä on ero. Ja nyt taistelin sen puolesta, että tämä ero muuttuu. Ja nyt ei pelkästään perusperiaate selvityksessä muuttunut jotain, vaan yksityiskohdissa myös. Ja kaikki pitäisi omalta puoleltaan katsoa nämä asiat läpi ja tehdä työtä. Lissabonin jälkeen meillä on velvoite ja oikeus tarkastella näitä asioita. Tämä oikeus ja velvoite on nyt täytetty. Hyvä puheenjohtaja. 15 jälkeen tämä oli nyt viimeinen puheenvuoroni. Kiitoksia 15 vuodesta. Kiitos monille kollegoille. Kiitän sihteeristöä Kiitämme teitä myös puheenjohtajuudestanne viiden viimeisen vuoden aikana, erityisesti tänään. Kiitos. Grazie, grazie Elisabeth. José, voi la parola. Kiitoksia vielä Jose. Just un petit mot. Aivan lyhyesti nyt halua jälleen polemiikkaa tässä yllyttää. En, ei tässä ole kyse mistään hyökkäyksestä henkilöitä kohtaan ja haluan tässä, tämä sanoa aivan selvään Minulle tämä on todellista poliittista keskustelua koskien eri valintoja. Albert Dees puhui hyvin selvästi ja kiitän häntä hänen viimeisestä puheenvuorostaan, jossa hän sanoi, että kaikki työ, jolla viimeistä ehdotusta on pyritty sabotoimaan, koski sitä, että hyökätään ensimmäisen pilarin viherryttämistä vastaan. Siinä on kaikki vedetty yhteen. Minulle tämä tilanne on selvä. Mitään hämärryttä tässä ei ole mielestäni. Tässä käytetty menettely ei ollut tavanomainen, mutta kyseessä on poliittinen valinta. Demokraattiset välineet mahdollistavat tämän. Ei, minulla ole sen kanssa mitään ongelmaa. Rova Reimers ei varmaankaan ymmärtänyt, kun puhuin hetki sitten, sanoin, että hän oli ollut johdonmukainen, hänen ryhmänsä oli ollut johdonmukainen. Ei minulla ole tässä äänestysten kanssa mitään ongelmaa, eikä myöskään ICRn e äänestysten kanssa mitään ongelmaa, sama juttu, mutta ongelmien substanssi on se ongelma, tämä viherryttämiskysymys. Ja sitten lausike, jonka mukaan voimme vuoden päästä uudelleen arvioida että tämä on todellinen vaara. Toisin sanoen ne toimet, joista olemme äänestäneet, ovat nyt vain väliaikaisia. Joten uuden YMPn toiminnasta ja seuraavaksi nähdään vasta pitkänä jälkeen. Mielestäni tämä on suuri vaara ja toivon, että kaikki, jotka täällä salissa nyt ovat, olisivat täällä myöskin ensimmäinen, 7. heinäkuuta ensimmäisessä kokouksessa ja, ja ymmärtäisimme silloin, että olemme vähän yrehtyneet ja lomien ja vaalien jälkeen voisimme taas äh, reippaana lähteä liikkeelle. Kaikki, ainakin olin oikein iloinen, kun sain tehdä työtä yhteydessä teidän kanssanne ja toivon, että olemme täällä kaikki yhdessä jälleen heinäkuussa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt on kaikki varmaan saaneet sanansa sanottavaksi. Nämä olivat hienoja vuosia. Olemme antaneet paljon lainsäädäntöä ja vaikka välillä olemmekin eri mieltä, niin päätöksiäkin, päätöksiinkin on lopulta pääset, päästy. Olen pitkälti samaa mieltä Luis Kapulisin kanssa. Meidän on oltava parlamentin roolista ylpeitä. Varmastikin pystymme näin osoittamaan, että Euroopan parlamentilla oli tehokas rooli. Ehkä olisimme jotkut meistä olisimme halunneet erilaisia uudistuksia, mutta saimme sen valmiiksi ja saimme muutoksia niin, että mukana olivat kaikki valtiot ja todella tällä valiokunnalla oli myös hyvin merkittävä rooli. Haluaisin kiittää, kun nyt viimeistä kertaa puheenjohtajana puhun. Pian, pian voimme jatkaa hyvän viinilasillisen ääressä. Haluaisin kiittää kaikkia tuesta ja toivotan teille kaikille hyvää jatkoa ja toivon, että tapaamme täällä jälleen. Anna vielä pian puheenvuoron Albertille. Ole hyvä Albert. Äh, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin täällä nyt päätetään kokous, niin hyvin voihin kuuluu, että minä EPP-ryhmän puheenjohtajana kiitän puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa, kaikkia kollegoita, Martin Hoislin mukaan lukien. Kiitos kaikille. En sulje ketään ulkopuolelle tästä viisivuotisesta yhteistyöstä. Ja olen iloinen, että yhdessä olemme saavuttaneet paljon, että Monia äänestyksiä on viety läpi suuren yksimielisyyden valitessa ja ennen kaikkea kiitän niitä kollegoita, jotka eivät ole seuraavalla kerralla mukana. Emme sitä kaikki tiedä tarkalleen, mutta ne, jotka jo tietävät, että eivät enää ole täällä, kun eivät enää lähde ehdokkaiksi, niin heille toivotan henkilökohtaisesti kaikkea hyvää. Ja heille erityiskiitos monivuotisesta yhteistyöstä täällä. Kiitos. Albert. Kiitoksia Albert. Prossima riunione. Seuraava kokous on 7. heinäkuuta niille, jotka ovat vielä mukana. Onnea kaikille, hyviä, hyvää kampanjaa vaaleja varten ja odotan teitä tuolla ulkopuolella, niin kilistellään.